se olisi myös hyvä ratkaisu eh, väestön ikääntymiselle. Tällä tavalla me näemme tämän asian. Thank you very much, minister. Kiitoksia, rouva ministeri. Keskustelu tästä asiasta on päättynyt. Kiitän kovasti eh, osallistumisestanne. Siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan tänä iltapäivänä yhteiskeskusteluun avoimuusrekisteristä. Ensimmäinen herra Kasinin mietintö koskien parlamentin ja komission yhteistä avoimuusrekisteriä koskevaa toimintojen sopimusta, ja sitten hänen toinen mietintönsä, jossa on mm, kyse tämän sanotun rekisterin perustamissäännöistä. Pidemmittä puheitta edustaja Kasini esittelemme, olkaapa hyvä. Presidente, Signor Rouva puhemies, arvoisa ministeri, hyvät kollegat, tein yhteisen mietinnön nyt tässä yhteenvedon näistä kahdesta mietinnöstä, koska on kyse samasta aiheesta. Tämän keskustelun myötä voimme viedä päätökseen työt, neuvottelun, jota työryhmä on vetänyt Rouva Wallisin johdolla, jossa on ollut kollegoja kaikista poliittisista ryhmistä, valtuuskunnista, Euroopan unionin komissiosta, Komissio Sarkovic, Sarkovic, Sarkovic, ja me olemme voineet siis luoda tämän yhteisen avoimuusrekisterin. Komissaari on itse me pystymme siis hyvin nopeasti laatimaan tästä tekstin. Yleinen mielipide suhtautuu hyvin tarkasti ja tiukasti tähän kysymykseen. Avoimuus on tärkeää voidaan siis valvoa, että poliittinen toiminta sujuu asianmukaisesti. On lehtimiehiä, jotka ovat pyrkineet lahjomaan edustajia. Se on ihan äskettäin, mutta näinhän voi tapahtua muuallakin kuin parlamentissa tai parlamenteissa. Mehän tiedämme, että jos jo haluaa lahjoa jonkun, niin kyllähän siinä voi onnistua varsin hyvin. Tämä kyseinen rekisteri ei tarkoita sitä, että se takaisi sataprosenttisesti, ettei tällaista enää ikinä koskaan tapahtuisi, mitään lahjontayrityksiä 84-86 artiklat Lissabonin sopimuksessa, jossa puhutaan lahjonnasta europarlamentissa edustajien lahjomasta, Onko tässä kyse rajat ylittävästä rikostoiminnasta? Meidän pitäisi myös ehkä lähteä luomaan jotain eurooppalaista tuomioistuinta tässä suhteessa, mutta tämä avoin rekisteri omaa ihan vaatimattomamman tavoitteen. Nämä lobbaajat omaavat usein kielteisen vaikutuksen, kielteisen soinnin. Nämä ovat edunvalvojia, mutta heillä on tämmöinen puolijulkinen rooli ja ne pyrkivät ratkaisemaan jonkun ongelman, mutta jos heitä ei olisi olemassa, niin ehkä näitä asioitakaan ei tunnettaisi niin hyvin ja ongelmia ei tiedostettaisi niin hyvin. Mihin parlamentaarikot törmäävät usein teknisiin monimutkaisiin ongelmiin ja pitää löytää tasapaino eri eturyhmien välillä. Ja tässä nämä edunvalvojat, edunvalvojen edustajat ovat tärkeässä asemassa. On kyse eduista ja edunvalvoista edusta, jotka ovat usein ristiriitaisia. Tehän tiedätte, olen toiminut tuomarina aiemmin ja voin sanoa, että ristiriita on myös hyvä asia, koska silloin usein löytää totuuden e- ennemmin tai myöhemmin. Olipa sitten kyse lobbaajista tai edunvalvojista. Mikä tässä on tärkeää on se, että parlamentin jäsenet saavat pitää ajatuksen vapautensa ja sen takia me olemme perustaneet tämän avoimen rekisterin yhteistuumin komission kanssa ja me toivomme, että neuvosto liittyy meihin tämän sopimuksen myötä. Jotta päästäisiin parlamentin toimitiloihin tähän rekisteriin, pitää kirjoittautua, kirjoittautua siitä löydetään rahoitukselliset ja oikeudelliset rakenteet. Ei tässä ole kyse siitä, että esitellään mitään itsekkäitä etuja, vaan yleisiä etuja. On totta kai riippumattomia ö, tiloja, tiloja, joissa on kyse vain Euroopan unionin eduista, mutta ne pitää mainita erikseen tässä rekisterissä, jos ei ole kyse puhtaasti lobbareista tai edunvalvojien toimialueesta. Tässä on kyse siis kahdesta mietinnöstä, mutta oli miten oli, niin on kyse ensimmäisestä vaiheesta, paremman avoimuuden osoittamisesta ja toimivuudesta. Joitakin tutkimuksia on tutkimustyötä on tehty. Meidän pitää nyt paneutua enemmän tähän ajatustyöhön, mutta mutta tässä täytyy valvoa avoimuuden pysyvyyttä että tässä tulla avaudutaan, eikä tätä ajatushautomon työtä saa rajata. Mitä minä tässä odotan ja toivon, on se, että neuvostokin liittyisi tähän sopimukseen tai tähän re- rekisteriin, mutta löytäisimme konsensuksen myös parlamentin ja komission välillä, että, että kaikki ovat samaa mieltä, että tarvitsemme enemmän avoimuutta ja lisää enemmän toimia. Toivon, että kaikki voivat tukea tätä asiakirjaa. to, uh... Kiitos, edustaja Kasini. Sitten uh, puheenjohtajavaltion Euroopan ministeri, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Näillä vähillä äänivaroilla, niin mitä minulla vielä olen jäljellä, yritän esittää neuvoston, neuvoston kannan. Arvoisa parlamentti, hyvät naiset ja herrat, avoimuus on demokraattisen, demokratian, demokraattisen toimielinten toimivuuden kannalta erityisen tärkeää, aivan erityisen tärkeää se on EU-instituutioiden kannalta, koska niitä usein syyttään, että etääntymisestä kansasta ja neiden toiminta ei mielletä avoimeksi. Neuvosto on aina tehnyt selväksi, että, että, että se haluaa Euroopan unionin toimielinten toimimaan avoimesti suhteessa itseensä ja ulkomaailmaan. Eli että kun kansalaiset kääntyvät meidän puolemme, he odottavat tietysti korkeita standardeja ja sen, sen vuoksi Äh, tällainen äh, Euroopan parlamentin ja komission äh, avoimuusrekisteri on tervetullut aloite. Karola Kasinin työ on sikäli tervetullut, jos, jos parlamentti hyväksyy sen, ne mietinnöt tästä saada hyvä pohja sitten yhteiselle toimivalle avoimuusrekisterille, että osoittaa siten, miten tiiviisti Euroopan unioni on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin paitsi sanoin myöskin teoin neuvostoa on lähestytty viime vuosien aikana tämän rekisterin aikaansaamiseksi monin tavoin. Neuvosto ei tässä menettelyssä ole täysimittaisesti mukana, koska toisin kuin parlamenttia, parlamenttia ja komissiota nämä lobbarit eivät niinkään kosketa. Lobbarit ottavat suoraan yhteyttä sitten jäsenmaihin, eivätkä edustajinsa neuvoston välityksellä Äh, joka tapauksessa äh, neuvosto on valmis omaksumaan jonkinlaisen roolin tämän rekisterin valmi- laatimisessa ja haluaisin jonkinlaisen roolin neuvostolle tässä varmistaa tässä yhteydessä. En, me, meidän pitää katsoa, millä tavalla me sitten äh, voisimme siinä mukana olla. Siitä pitää sopia vielä sopia neuvosto, neuvosto, komission ja parlamentin kanssa, mutta emme halua tästä mitään viivästystä näiden päätoimielinten neuvottelukosketukseen nyt mm, kun joku poliittinen julkilausuma on varmaan tässä sitten neuvostolta tulossa, joka liittyy tähän julkisuusrekisteriin. Kiitoksia tästä kutsusta, herra komissaari. Um, Kiitos puhemies. Avoimuus on asia, joka on kaikkien kansalaisten eduissa ja sitä kautta voimme parantaa Euroopan unionin legitiimiyttä. Ja voin kertoa, että meillä on yli 3800 rekisteröitynyttä komission rekisterissä. Ja siksi olen täysin vakuuttunut siitä, että kun me hyväksymme tällaisen yhteisen avoimuusrekisterin, niin astumme askeleen eteenpäin kohti avoimuutta päätöksentekomenettelyssä ja tätä kautta vastaamme kansalaisten huolenaineisiin tarpeisiin. Haluaisin kiittää tätä hyvin rakentavaa työtä, jota olemme tehneet yhteisessä työryhmässämme. Ja tässä haluaisin kiittää tänä päivästä puheenjohtajamme Rouva Volisia, herra Kasinia, mutta myös äh, edustaja Durania ja Lainenia. Tämä oli erinomainen työryhmä ja oli suuri ilo tehdä työtä kanssanne. Minusta tämä työ on hyvin tasapainoinen ja pragmaattinen äh, tässä toimielinten välisessä sopimuksessa ja siitä me nyt sitten tänä päivänä keskustelemme. Positiivinen äänestystulos huomenna johtaa siihen, että voimme voimme yhdessä käynnistää tämän rekisterin kahdessa toimielimessämme kesäkuussa. Ja tämä tulee väistämättä antamaan selkeän signaalin siitä, että me haluamme avoimuutta ja eettisiä käytäntöjä Euroopan tasalle. Rekisterin kautta kansalaiset saavat enemmän avoimuutta eh, esimerkiksi järjestöistä eh, ja, yksilöistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan EUn päätöksentekoprosessiin. Ja ymmärrän, että täällä on tiettyjä huolenaiheita liittyen eh, alueellisiin julkisiin elimiin, joten tätä ehkäpä hieman nyt selvennän. Kysymys oli, pitääkö niiden rekisteröityä? Ja jos te luette tekstin selkeästi, niin on aivan selvää, että tässä ei, ei ole kysymys siitä, koska tässä on kysymys niiden omasta perustuslaillisesta järjestelmästä. Jos te luette tämän sopimuksen tarkkaan, niin sitä kautta varmasti saatte kaikki takeet tältä osin. Tämä teksti eksplisiittisesti mainitsee, että paikalliset tai kunnalliset viranomaiset, niiden ei tarvitse rekisteröintyä. Ja tämä on äh, vahvistettu vielä liitteessä yksi, jossa sanotaan, että julkiset äh, viranomaiset, niiden ei tarvitse rekisteröityä. Joten tämä on äh, yksi osa ähm, paikallista, paikallisia viranomaisia ja paikallista politiikkaa. Ja eikä odoteta, että nämä rekisteröityvät. Ja toivon mukaan tämä selkeyttää niiden huolenaiheita, joita olen tässä viime päivinä kuullut. Sitten vielä toimielinten välisestä ulottuvuudesta. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän yhteistyömme parlamentin ja komission välillä se vahvistuisi vielä, jos neuvosto tulisi mukaan. Ja minä todellakin täydestä sydämestäni kiitän Unkaria maana siitä, että te olette hieman äh, muuttaneet äh, neuvoston reittiä niin, että se ajattelee hieman positiivisemmin nyt ja tarkastelee keinoja, millä tavalla voisimme saada aikaan parhaat mahdolliset suhteet komission, neuvoston ja parlamentin kesken, kun hallinnoimme tätä rekisteriä. Minä uskon, että se poliittinen signaali, että kolme toimielintä ottaa tämän asian niin vakavasti, että kolme toimielintä hoitaa yhdessä tätä avoimuuskysymystä, eh, olisi meille hyväksi. Olen vakuuttunut siitä, että eh, tällainen poliittinen tuki, eh, joka tulee kaikilta kolmelta toimielimeltä, johtaisi siihen, että 4000 raja rekisteröityneenä ylitettäisiin. Eh, kiitoksia paljon komissaari ja kiitoksia siitä rakentavasta roolista, joka teillä oli näissä neuvotteluissa. Nyt sitten poliittisten puolueryhmien puheenvuorot puolitoista minuuttia ensin edustaja Weberille. Kiitoksia puhemies, ministeri, komissaari. Avoimuus on demokratian peruskivi. Ihmisten pitää tietää Äh, miten, miten päätetään ja mistä Euroopan äh, Lissabonin sopimuksen äh, voimaantulon jälkeen tämä on Euroopan parlamentissakin noussut huomattavasti näkyvämmin esille, että me joudumme itse oman, omaa työtämme myöskin sitten kyseenalaistamaan tällainen avo- avoimuusrekisteri on e, e, erittäin e, hyvä esitys, hyvä näyte tästä yhte- yhteisötyöstä, että, että myöskin sitä, että alu- alu- alu- alueelliset ja muut edustukset, edustajat voivat sitten täällä jatkossakin esiintyä. Tämä lobbaus ei ole huono asia sinänsä, vaikka se on vähän huono kaiku. Se on kysymys asiantuntijoiden meidän työllämme antamasta avusta. Meidän täytyy itse voida päättää sitten perustellusti omista ratkaisuista. Me voimme parlamentaarikkoina olla ylpeinä, me emme, jos emme vertaa kansallisiin järjestelyihin. Me ei ole näin pitkälle menevää avoimuusrekisteriä perustaneet. Esimerkiksi minun tämä pääkaupungissa niin ei ole tällaista avoimuusrekisteriä. Sen, sen vuoksi meidän tietysti hio, äh, huolehtia siitä, että semmoinen myöskin meille saadaan. Tämä tietysti ei välttämättä äh, ole niin äh, tär, tärkeä neuvostolle, niin kuten sanoitte, koska siellä lopparit, loppariten rooli ei ole välttämättä niin suuri, mutta kuitenkin viimeksi, viimeiseksi haluaisin puhemies viitata siihen, että, että jos me, jos me Äh, äh, äh, haluaisimme toimia parlamenttina ilman lobbe, lobbeja. Silloin meidän täytyy vahvistaa avustajakuntaamme, että voisimme sitten tehdä itse enemmän kansalaisten hyväksi. Mr. Grote. Kiitoksia, herra Grote, SND-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin. Kiitos puhemies, arvonaiset herrat. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää ja kaikkia mukana olevia ja huomenna tämä menee sitten äänestykseen ja tämä on vaatinut paljon työtä, paljon aikaa ja huomenna se viedään päätökseen. Tämä on hyvä päivä Euroopalle, Euroopan parlamentille ja komissiolle se, että olemme onnistuneet saamaan aikaan yhteisen avoimuusrekisterin. Tämä on ensimmäinen askel, ensimmäinen etappi, koska toki tätä voidaan vielä parantaa. Kaksi asiaa ottaisin esiin. Ensinnäkin Tämä ei ole välttämättä velvoittava tämä rekisteri, se on sanottava selvästi. Ja kysyisinkin komission jäseneltä, komissio sanoi aina, että oikeusperusta ei ole se, mikä sen pitäisi olla. Onko komissio nyt valmis laatimaan sellaisen oikeusperustan niin, että sen jälkeen saataisiin aikaan velvoittava avoimuusrekisteri? Neuvoston vastaus tänään ilahdutti minua kovasti. Se, että neuvosto ei enää tyrmää tätä ajatusta ja että äh, mahdollisesti tulisi mukaan meidän rekisteriimme. Toivon todellakin, että neuvosto tulisi mukaan, koska silloin tämä rekisteri on vasta täydellinen, kun kaikki kolme Euroopan unionin toimielintä äh, ovat saaneet yhteisen rekisterin ja että tämä rekisteri olisi äh, pakollinen ja me tulemmekin ryhmänä esittämään, kannattamaan muiden tarkistuksia siitä, että esimerkiksi myös ne rahasummat, mitä lobbaustyössä käytetään, että ne otettaisiin mukaan avoimuusrekisteriin. Mitä tulee sitten paikallistason edustukseen, siitäkin on sanottu hyvin selvästi. Ja siitä kiittäisin ennen kaikkea kollegoita, että he olivat valmiita kompromissiin, koska se olisi ollut aikamoinen musta tahra koko tässä, jossa paikallistason edustajia kohdeltaisiin kuten lobbareita. Kiitos. On behalf of the Aldi. Kiitoksia Alden äh, ryhmän nimissä, äh, herra Duff. Oh yes. Uh, the, uh... Niin, mikrofoni. Niin. Nämä taannoiset äh, skandaalit ovat selkeä paljastaneet sen vallan, joka, jota lobbareilla voi olla – parlamenttiin. Niinpä liberaaliryhmä on erittäin tyytyväinen siitä, että nyt nämä lobbalaiden toimintasäännöt määrätään tässä rekisterissä siinä on, on selkeät ohjenuorat pakolliselle järjestelmälle ja sen ansiosta avoimuus varmasti paranee ja myöskin tällä konsultatiivinen prosessi, konsultatiiviset prosessit selkiytyvät. Nämä, tämä mie, mie, mietinnössä vedotaan puhemiehistöön, jotta se laatisi tällaisen äh, lainsäädännöllisen jalanjälkijärjestelmän äh, ja ylläpitorekisterin niin, että sitten esittelijät äh, voisivat sitten esimerkiksi saada selville ne lopparit, jotka ovat olleet aktiivisia jonkin, jonkin lain valmisteluvaiheessa. Tämä on tietysti tulenarka kysymys, mutta se olisi selkeä edistysaskel, jotta, jotta voitaisiin se, saataisiin Euroopan parlamentin oikeuttu, olemisen oikeutta vahvistaa kansalaisten silmissä ja tehdä siitä parempi lainsäätäjä. Järjestelmä voi olla täydellinen ja toimiva vasta siinä tapauksessa, että neuvosto, joka on tavallaan tämän lainsäädäntötyömme äh, ylähuone liittyy siihen myöskin mukaan mutta olen tyytyväinen näistä alustavista askelista, jotka nyt on, nä, jotka nyt on otettu tätä äh, tarkoitusta silmällä pitäen. Ja kiitän puheenjohtajavaltiota äskeisestä äh, kommentista. Herra Duff, sain herra Krotelta kysymyksen hyväksytyksen mielelläni. Kiitos. Haluaisin kysyä Daffilta, joka puhui tästä lainsäädännöstä jalanjäljestä. Uskotteko te, että tällainen lainsäädännön jalanjälki eh, ja missä laajuudessa on määriteltävää, luuletteko te, että se eh, voisi rajoittaa Euroopan parlamentin työtä ja miten pitkälle teidän eh, ehdotuksenne menevät tästä jalanjäljestä? Miten pitkälle se tulee vaikuttamaan? I... Niin se olisi kokeellinen eh, liike. Ja kuten muidenkin eh, testien ja kokeiden eh, laita on, jos se onnistuisi, osoittautuisi onnistuneeksi, sitä käytäntöä voitaisiin soveltaa laajemminkin se voisi, eh, voitaisiin rajoittaa pelkästään vastuus, vastuullisiin eh, esittelijöihin, jotka ovat parlamentin puolesta vastuussa jonkin lain laatimisesta. Ja näin sitten eh, voisivat sitten julkistaa ne tiedot, tiedot virallisista tapaamisista eri eturyhmien kanssa – sidosryhmien kanssa. Tällä tavalla saataisiin kenties tätä koko lobbaustoimintaa teräsetyksi ja, ja, ja järkevöitetyksi. Kaikkihan me joudumme nojautumaan ulkopuolisten ammattitaitoimijoiden ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, jotta me sitten todellakin voisimme tuottaa huipputason lainsäädäntö. Herra Fox, puolitoista minuuttia ECR-ryhmän puolesta. Uh, thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. Minä aloittaisin myös kiittämällä puheenjohtaja Äh, Kasiinia, kun hän on johtanut tätä toimielinten välistä sopimusneuvottelua AFKO. Ja komissio me olemme tehneet hyvää yhteistyötä, saaneet aikaan hyvän mietinnön, jonka kautta saamme enemmän avoimuutta lainsäädäntöprosessiin. Rouva puhemies, on hienoa, että te olette tänään puhemiehinä. Kiittäisin teitä teidän työstänne äh, näissä äh, välitysneuvotteluissa komission ja parlamentin kesken. Tämä mietintö on suhteellinen ja uskon, että se tulee tekemään hyvää. Siinä todetaan miten tärkeä rooli on myös paikallisilla ja aluehallinnoilla, kun laaditaan Euroopan lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi tehdään selkeä ero paikallisten ja alueellisten hallintojen edustajien ja lobbareiden kesken. Mutta toki on vielä paljon tehtävää ja toivon, että tämä rekisteri on menestys. Olen samaa mieltä edustaja Duffin ehdotuksen kanssa siitä, että esittelijöiden tulisi ilmoittaa, mihinkä lobbareihin heillä on ollut yhteyksiä, kun laaditaan lainsäädäntöä. Ei ole mitään syytä, että mekö voisi poistaa tätä tiettyä epäluuloa, mitä kansalaisten joukossa on. Ja mitä avoimempi, sitä parempi. Yksi ongelma tämän sopimuksen kanssa on se, että siitä puuttuu yksi toimielin. On todella pettymys, että neuvosto ei ole allekirjoittanut ja pyytäisinkin, että jäsenvaltiot kokoontuisivat ja allekirjoittaisivat tämän rekisterin niin, että me saisimme todellakin avoimen lainsäädännöllisen prosessin. Kiitos. Kiitoksia vihreiden nimissä, herra Hefner. Pari minuuttia. Hyvä. Äh, puhemies, <clears throat> arvon kollegat, äh, politiikka tarvitsee kaipaa luottamusta. <clears throat> Äh, ne, jotka on valittu tänne parlamenttiin salaisissa yleisissä maaleissa jäsenmaissaan, nämä valitsijat odottavat täysin oikeutusti, että, että täällä tehdyt päätökset ja keskustelut kuvastavat sitten sitä kansalaisten tahtoa ja että eikä tässä ole suinkaan ajeta sitä mitään omia intressejä, puhumattakaan kolmansien äh, osapuolten ulkopuolisten etua mutta jos ajatellaan, äh, äh, Brysselissä on näitä äh, ammatti, ammattilaista lobbaria tälläkin, tälläkin hetkellä, joiden tarkoituksena on yksin omaan pyrkiä vaikuttaa, vaikuttaa joko parlamentaarikkoiden tai komission kantaan. Ei siinä mitään. Tämä on avoimen yhteiskunnan toimintaan kuuluva, kuuluva piirre, mutta meidän pitää kuitenkin kyetä säilyttämään riippumattomuutemme tässä asiassa. Näin ei aina onnettunut. Meillä on tapahtunut niin, että meidän toimintamme, oikeuksiamme on loukattu. Luottamuksen perus, peruskivenä on avoimu, avoimuus. Pitkien neuvottelujen tuloksena on nyt päästy, päästy lopputulokseen komission kanssa koskien näiden ulkopuolisten vaikuttajien avoimuutta ja rekisterin perustamista. Vihreät ovat jo pitkään tätä tavoitelleet. Olemme iloisia ja vähän ylpeitäkin tästä, tästä saavutuksesta. Me olemme halunneet tämän, tämän sitovaksi, eikä pelkästään vapaaehtoiseksi, jotka ovat to, to, toimivat parlamentin ja komission tiloissa, vaan myöskin sitten ulkopuolella tässä etablissementissä laajemminkin Brysselissä haluamme haluamme, että paitsi komissio, parlamentti ja sitten, myöskin, sitten me myöskin neuvosto sitten osallistuvat tähän rekisteriin, jotka myöskin voidaan sitten se sitouttaa kaikki tähän, eivät ei myöskään pelkästään pienet, vaan myöskin isot, joten rahan liikenteestä on vähän hankalampi Eh, jota rahaa oli vähän hankalampi seurata. Tämä on suuri päivä Euroopalle, suuri päivä Euroopan avo- avoimuuden parantamiselle. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia sitten eh, Guen eh, nimissä, herra Sönnekaan. Kiitos puhemies. Tämä mietintö on pieni askel matkalla kohti parempaa avoimuutta ja pakollista edunvalvojien rekisteriä kaikille, jotka yrittävät vaikuttaa EU-hun. Mutta maaliin on yhä pitkä matka ja kuten muutamat eh, korruptoituneet mepit ovat osoittaneet, on välttämätöntä, että me näemme malkan omassa silmässämme. On todettava, että ei ole hyväksyttävää, että meppeillä on mitään palkallista sivutyötä, joka voi herättää kysymysmerkkejä meidän rehellisyydestämme. On lisäksi oltava selvät mahdollisuudet eh, huomioida se, mitä tehdään, jos säännöt rikotaan. Meillä täytyy olla myös selvät suojelussäännöt ilmiantajille, jotta vältetään viestintuojan ampumista. Odotamme tätä mietintöä erityisvaliokunnalta ilolla ja oletamme, että siinä yhteydessä tarkistetaan myös tätä nykyistä tänään puhuttavaa sopimusta, samoin kuin parlamentin työjärjestystä. Kiitos. Edustaja Söndergaard, hyväksyttekö te Hans-Peter Martinilta sinisen kortin? Herra Martin. Danke, Herr Kollege. Ich wollte fragen... Kiitoksia, kollega. Kysyisikin teiltä, mitä te ajattelette tästä uudesta lähestymistavasta lainsäädännön jalanjälki? Ja mikä on teidän se syy, ettei tämä olisi velvoittava tämä tuleva rekisteri? Ähm, Kiitos äh, tästä kysymyksestä. Tämä antaa minulle mahdollisuuden painottaa sitä asiaa, jonka jo sanoin. Eli se, että maaliin on yhä pitkä matka. Me emme ole sitä mieltä, että tämä olisi nyt valmis täysin. Me olemme sitä mieltä, että tästä puuttuu vielä asioita. Ja on selvä, että kysymys äh, tästä pakollisuudesta on ratkaiseva ja mitä äh, tulee tähän lainsäädännölliseen jalanjälkeen, se on meidän mielestämme hyvä ajatus ja se on asia, jonka parissa on työskenneltävä. Mutta toki tämän täytyy olla pakollinen, jotta se voisi toimia. Mutta kuten sanottua, tämä on vasta askel oikeaan suuntaan ja me toivomme, että kun erityisvaliokunnan mietintö on valmis, että sitten lähdetään tarkistamaan tätä tekstiä, koska niinhän tehdään kahden vuoden kuluttua, ja että silloin olisi mahdollisuus päästä maaliin asti, koska se on välttämätöntä. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi EFDn nimissä Agnew yksi minuutti. Olkaa hyvä. Niin, avoimuusrekisteri tämä on tullut esille vain siksi, että brittitoimittajat ovat osoittuneet, pystyneet osoittamaan sen, että jotkut mepit ovat rahasta niin kiinnostuneita. Niin kuin Casablanca-elokuvassa oltiin kuitenkin shokeerattuja, että tällaista korruptiota oli tapahtunut näin lähellä. Tämä osoittaa sen, että tämä asia tulee esille liian myöhään. Rekisteri muuttaa asioita vähän. Lobbaat pääsevät aina paikalle. Vapaaehtoinen rekisteri on otettu käyttöön. Nyt saadaan jonkun verran varoa tilanteeseen, mutta suuri osa siitä jää kuitenkin täysin varjoon. Tässä asia jatkuu normaalin tapaan. Ja tässä kunnolliset ihmiset joutuvat maksamaan samalla kun muut käyttävät järjestelmää hyväksi. Veronmaksajien rahoja täällä käytetään miten vain samalla tavoin. Hyväksikäyttäjiä löytyy aina. Kiitos. By Mr. Hefner. Kiitoksia. Sitten herra Hefneriltä eh, sinne kortti. Voitko hyväksyä tämän kysymyksen? Okay, Mr. If I can understand it. Eh. Jos ymmärrän vain sen. Sie, lieber Kollege, für einen... Arvoisa kollega, kyllähän argumentteja pitää sivistyneesti esitellä, mutta minua ei miellytä se, että asioita vääristellään aivan täysin, joten Voisitteko korjata sanomaan, te väititte, että avoimuusrekisteristä parlamentti puhuu vain ja ainoastaan siitä syystä, että ihan hiljattain brittilehdistö otti esille yhden asian. Voisitteko suurelle yleisölle kertoa, että tämä keskustelu on alkanut jo paljon aikaisemmin ja jo ennen tämän mainitsemanne tapahtuman julkituloa tämä asia on ollut jo vireillä Euroopan parlamentissa. Tämähän tämän asian pani liikkeelle en minä halua, että kukaan brittimeppi täällä ylipäänsä istuisi muutenkaan. En minä ymmärrä, miksi meillä pitäisi olla tällaisia ulkomaalaisia elimiä, jotka hoitavat meidän toimintamme. Mitä kauemmaksi mennään eteläänpäin ja itään, niin sen pahimpi on korruptio. Minä en pidä siitä, enkä halua, että minun, maassani on, minun maani on tässä millään tavalla mukana. Thank you, colleagues. Kiitoksia, herra Agnew. Ja sitten seuraavaksi herra Möltser, olkaa hyvä. Puhemies, me tiedämme, että ei pelkästään parlamentti, vaan unioni kokonaisuudessaan on huomattavan uskottavuusongelman edessä. Jos parlamentti, vaikka kollega Hepner ei millään kuule, ilman muuta on viimeaikaisen soppausskandaalin kohteena ja varmaankin pääsee yhteisymmärrykseen avoimuusrekisteristä, mutta tämä on tällainen hampaattomien rekisteri oikeastaan. Tämä on pelkästään vain eh, julkikuvan kohontamista eikä vie avoimuuteen kyllä kaikkien muidenkin toimielinten pitää olla tässä mukana, muuten se ei toimi. Ja jos vaikka näinkin tehtäisiin, silti jäisi vielä monia porsaanreikkiä tähän mukaan. Täällä on satoja asiantuntija toimijoita, jotka voivat sittenkin kuitenkin taas istua jossain siellä salaisten, salaisten ovien takana ja tämä olisi vain sitten salaista. No joka tapauksessa kyseessä on pelkästään ö, talouden ja kansainvälisten toimijoiden edut pitää ottaa huomioon myöskin eri kamarit ja ay ottaa huomioon. Kyllä kansalaiset ovat avoimuuden ansainneet. Speaker is Madame Janaku for one and a half minute. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Seuraavana edustaja Janaku puolitoista minuuttia. Kiitoksia alkuun. Onnittelut kollega Karsinille tästä erinomaisesta mietinnöstä. Niin, avoimuus se liittyy läheisesti edustajien arvon, mutta mitä enemmän tämän tyyppisiä toimenpiteitä otetaan käyttöön, niin sitä enemmän meidän täytyy varmistaa avoimuus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Eli tästä rekisteristä puhuttaessa ollaan luomassa avoimuutta. Sieltä löytyy myöskin kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeitä osioita, joten tässä määritellään myöskin näiden etujärjestöjen rooli. Kyse on siitä, että määrittelemme ikään kuin näiden edun, etujärjestöjen identiteetin. Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen parlamentti on saanut enemmän toimivaltaa osakseen ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampia etujärjestöjä tulee olemaan näyttämällä mukana ja pyrkivät vaikuttamaan omalta osaltaan lainsäädäntötoimintaan. Me tarvitsemme tällaista rekisteriä. Se edistää myöskin demokratiaa ja monimuotoisuutta. Kyse on siitä, että kansanedustajat ja etujärjestöt tekevät yhteistyötä. Meidän täytyy varmistaa, että tämä rekisteri on kaikissa toimielimissä käytössä. Kiitoksia. Kiitos sitten se Guerrero. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää edustaja Kasinia tästä tekstistä. Meillä on nyt todella valtava kriisi, joka on jatkunut jo pitkään ja näyttää siltä, että se jatkuu vielä kauan. Tällaisissa yhteyksissä kansalaisten elämä vaikeutuu ja myös tulevaisuuden odotukset vaikeutuvat, kun taloudellinen kriisi ei pysty legitimoimaan sitä, mitä me kansalaisille annamme ja tarjoamme, niin meidän pitäisi saada legitimaatio aikaiseksi ainakin siitä, että noudatamme näitä arvoja, joista puhumme. Eli olemme rehellisiä ja säästäväisiä ja avoimia. Tämä rekisteri on askel eteenpäin avoimuuden puolesta, mutta ainoastaan yksi askel. Ja tässä mielessä yhdyn niihin puhujiin, jotka korostavat sitä, että rekisterin pitäisi olla pakollinen, sen pitää olla neuvostossa neuvoston sisällä ja pitää ryhtyä toimiin, jos toimitaan väärin. Kiitos. Kiitoksia, rouva Tein, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kun me huomenna äänestämme tästä avoimuusrekisteristä, tämä on oikea askel oikeaan suuntaan, mutta ei varmaankaan mikään viimeinen viisasten kivi vielä. Kuitenkin olen tyytyväinen, että vuodesta kuusi lähtien lopparirekisteri, se muutetaan nyt avoimuusrekisteriksi täällä parlamentissa, kun ajattelen, kun kenkin pitäisi tässä rekisteröityä siihen pelkästään saadakseen kulkuluvan, että myöskin julkiset toimijat, heidän pitäisi rekisteröityä tähän. Samalla kuitenkin ymmärrän sen, että joku tällainen eh, joku järjestö joutuu rekisteröitymään tähän, mutta en tiedä, pitääkö julkistahon rekisteröityä, kun et kuitenkaan ole puoluepolitiikassa varsinaisesti mukana, että heidänkin pitäisi nyt rekisteröityä kuitenkin. Kuitenkin avoimuus on jokaisen MEPin sisäinen kompassi oikeastaan, eli se, mitä hän pitää oikeana, mitä päätöksiä hän tekee ja ketä hän haluaa kuulla, ketä hän ei halua kuulla. Meillä on myöskin monia muitakin kontaktivälineitä, joiden kautta meihin ottaa yhteyttä. Kiitoksia. Sitten herra Martin, olkaa hyvä. Ach, mit dem inneren Kompass ist es so eine Sache. Niin, tämä sisäinen kompassi on hiukan kinkkinen kysymys. Kyse on edustajien riippumattomuudesta ja lobbaus aiheuttaa ongelmia siinä tapauksessa, jos kaikilla argumenteilla yritetään vaikuttaa ihmisten asenteisiin Tällä hetkellä rekisteri kattaa noin 20 000, 2800 toimia 20 000 ja parlamentilla ei ole laisinkaan mahdollisuuksia päästä nopeasti eteenpäin ja saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Tämä on ehkä pieni askel oikeaan suuntaan, mutta ehkäpä juuri tällaiseen yhdysvaltalaisen järjestelmän suuntaan. Siellä on olemassa hyvinkin paljon tehokkaampi rekisterijärjestelmä käytössä. Meidän tulisi löytää tämän lainsäädännöllisen jalanjäljen lisäksi myöskin lainsäädännöllinen sormenjälki. Meidän pitää tietää, kenen kanssa me olemme tekemisissä. Ja voisitte katsoa minun nettisivujani ja sieltä löytyy esimerkki siitä, miten järjestelmä voisi parhaimmassa tapauksessa toimia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Martista. Edustaja Kelly. Kiitos puhemies. Tämä on tärkeä mietintö, koska se menee meidän parlamenttityömme ytimeen, kun pannaan täytäntöön näitä pelisääntöjä. On oikein puhua lobbareista, sillä kyse on itse asiassa asiantuntijoista, ei mistään painostusryhmistä. Tässä annetaan meille tietoa eri lainsäädännöstä, mitä valmistelemme. Minä olen mukana tietosuojaa työtä tekemässä tällä hetkellä ja hyvin moni asiantuntija on tullut kanssani puhumaan. Jos minä joutuisin kirjaamaan ylös kaikki nämä henkilöt, joiden kanssa olen puhunut, tämä olisi hyvä. Näin saataisiin hyvää avoimuutta, eli siis virallinen rekisteri, mutta myös rekisteri siitä, ketkä ovat meitä lobanneet. Tämä loisi todellakin lisää avoimuutta ja meihin voitaisiin luottaa paremmin. Ja tähän ihanteeseen on hyvä pyrkiä. Kiitoksia Rakeli. Sitten varapuheenjohtaja työryhmästä Laira se olkaa hyvä. Kiitoksia. Usein sanotaan, että kansalaiset eivät tiedä Lissabonin voimaan astumisen jälkeen juuri mitään siitä, minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia meillä on. Se on valitettavaa, mutta lobbaajat ainakin ne, jotka väittävät olevansa sellaisia, ovat hyvinkin tietoisia siitä, mitä parlamentti voi tekee, tehdä. Me olemme mukana lähes kaikessa lainsäädäntötyössä ja se on hyvä asia. Me edustamme kansalaisia suorin vaalein valittuina edustajina ja se on hyvä asia. Me toimimme suhteellisen avoimesti muihin verrattuna, mutta vastuu kasvaa tietenkin uusien velvollisuuksien myötä ja tämä täytyy huomioida tulevina kuukausina. Tämä sopimus ei ole sinänsä huono asia, mutta lobbaajien pitäisi todellakin rekisteröityä ja kertoa, mitä he ajavat takaa. Ja tätähän parlamentti on jo vaatinut talossa toimivilta lobbaajilta ja toivo, toivottavasti muutkin toimielimet seuraavat meitä. Herra puhemies, totesitte, että olen tämän työryhmän varapuheenjohtaja en voi puuttua nyt yksityiskohtiin, mutta voin kuitenkin vakuuttaa teille, että tulemme tekemään kaikkemme, jotta parlamentin käytännesääntöjä ymmärretään, että ne olisivat mahdollisimman avoimet ja näin me voisimme olla ylpeitä siitä, että me olemme tällaisen erityisen toimielimen jäseniä. Kiitoksia. Hyvä kuulla tämä, herra Lambrinis. Ja sitten Vlasikova Penova, olkaa hyvä pán v úvode by som chcela oceniť že situácia kiitoksia puhemies kiitokset myöskin komission ja neuvoston edustajille. No avoimuus lisääntyy, mutta olkaanpa rehellisiä. Ideaalitilanteesta tällä hetkellä on vielä kaukana. Ja kyllä me pitäisi pyrkiä siihen, että lopparit haluavat sitoutua rekisteriin, koska muuten pääsisi parlamentin tiloihin. Meidän pitäisi tietää loppareiden nimet, ja sitten pitäisi myöskin tietää ne lopparit, jotka toimii sääntöjen mukaan, ja heitä pitäisi korjata jotkut seuraamukset. Kyseenalaista on kuitenkin se, että riittääkö tämä rekisteri meille sinänsä. Rekisteröinti on periaatteessa pakollista kaikille niille lopareille, jotka haluavat tulla tänne tiloihin sisälle, mutta on myöskin mm, tärkeää, että meillä on myöskin ö, valvontaa tämän suhteen. Ja tässä on kyseessä myöskin sellaiset luvut, joiden pitäisi olla selkeitä, avoimia. Tällä hetkellä nimittäin äh, lobarit eivät voi kaikkia kuluja ilmoittaa, mitkä liittyvät heidän toimintaansa. Minusta olisi hyvä, jos kollegat eivät sekoittaisi käytänne sääntöjä ja muita ohjeita, nämä ovat jotain rekisteriasiaa, nämä ovat eri asioita. Se, että täällä oli skandaali, se on yksi asia ja sitä ei pidä sekoittaa tähän asiaan. Edustaja Ulskuk. Paljon on jo täällä sanottu, enkä halua toistaa jo sanottua, mutta on hienoa, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen tästä avoimuusrekisteristä. Monet ovat tehneet paljon työtä tämän asian hyväksi, mutta tämä on hyvin pidättyväinen ehdotus. Mutta kuitenkin ensiaskel matkalla kohti laajempaa avoimuusperiaatetta Euroopan unionin toimielimissä. Me kuulimme komission ja neuvoston kannat meidän tulee juuri avoimuuden kautta vähentää riskejä. Tämä rekisteri myöskin lisää luottamusta meitä kohtaan, koska mehän edustamme tätä asiaa ja politiikkaa yleensä. Meidän täytyy varmistaa, että tätä järjestelmää käyttäisivät kaikki toimielimet. Tämän tulisi olla pakottava velvoittava ja meidän tulisi toimia niin kuin Pohjoismaissa, eli meidän pitäisi pystyä tukemaan ilmiantajia, koska sitä kautta me saamme tämän järjestelmän toimimaan toivotulla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia, että meillä on mennyt tapaamaan puhujalistaa. Ensiksi edustaja Nikolaisik, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Ja myöskin komission varapuheenjohtaja ja edustaja Köri, tai siis neuvoston edustaja Köri. Tällaisen rekisterin luominen luonnollisille henkilöille, niin tämähän on oikeastaan hyvä ajatus, että tiukennetaan sääntöjä vakauden parantamiseksi Ja tämä on takaa, taku varmaankin myöskin tämän talon demokraattisen toiminnan kannalta. Totta kai myöskin meppien pitää omien eh, toiminta, oman toimintansa yhteydessä noudattaa näitä sitoumuksia. Heillä on omat velvollisuutensa. Tässä on selkeitä sääntöjä olemassa koskien meppien toimintaa. Meidän pitää myöskin taata avoin vuoropuhelu niiden henkilöiden kanssa, jotka osallistua Euroopan lainsäädäntömenettelyyn. Kiitoksia Jorksi ja Michael Cashman. President. Kiitos puhemies. Minä puhun esittelijänä asiassa, joka koskee yleisön pääsyä asiakirjoihin, koska tässä asetuksessa lähdetään liikkeelle avoimuusperiaatteesta. Mielestäni tämä on nyt hyvä askel oikeaan suuntaan, sillä avoimuus on demokraattisen päätöksentekoprosessin ydin. Ja meidän pitää olla tietoisia kaikista niistä, jotka vaikuttavat joskus vähän väärälläkin tavalla politiikan tekemiseen ja tuloksiin. Meidän kuitenkin tehtävä lisää työtä ja varmistettava, että avoimuus ja lobbareiden työn integriteetti on mahdollisimman korkeatasoista EU-ssa. Uuden rekisterin pitää tulla käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja heti kun se on käytössä, niin kaikkien henkilöiden ja järjestöjen, jotka ovat sen alaisia, olisi annettava ajantasaista tietoa jotta voimme nähdä, kuka mihinkin asiaan vaikuttaa. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, mitä Jana Mittemeier Transparency Internationalista on sanonut. Hän sanoo, että uusi rekisteri on mittapuu sille, kuinka paremmin voidaan lobata avoimuuden suuntaan. Paremmin tätä ei voi sanoa. Kiitoksia, herra Kesman. Sitten varan pilpaa Karantia. Kiitos, puhemies. 2000 luku on internetin ja Wikileaksin vuosisata, vuosituhat. Tämä on avoimuuden ja kansalaisten osallistumisen vuosisata. Meidän on otettava heidät mukaan, kun tehdään päätöksiä. Päätökset on tehtävä yhdessä ja sen takia meidän työmme on oltava proaktiivista. Ei voi jäädä odottamaan, että lobbaajat tai eturyhmät meitä painostavat, vaan meidän on otettava yhteyttä kansalaisia kuunneltava heitä. Ja minä siksi uskon, että avoimuusrekisteri on tehokas ja tämä digitaalinen sormenjälki. Tämä antaa meille mahdollisuuden parantaa tekemämme työtä. Ainoastaan tällä tavoin voimme päästä uuden aikaisen parlamentarismin suuntaan. Minä olen vastuussa mietinnöstä ja minä kerroin kenen kaikkien kanssa olin keskustellut. Meidän pitää tällä tavoin tehdä selvästi eroa kaikkien sellaisen vastuuttomaan toimintaan, mitä tähän asti on voitu nähdä. Next. Kiitokset Rova Duran seuraavaksi. Kiitos puhemies. Minäkin olen tyytyväinen tähän tekstiin, jonka puolesta mielelläni huomenna äänestän. Haluaisin vain sanoa, että äskettäinen skandaali, äskettäiset skandaalit ovat korruptioyrityksiä, ei sen enempää tämä on kuitenkin vakavaa, mutta me lähdimme tekemään tätä työtä ennen näitä vakavia tapahtumia, jotka ovat kuitenkin vain yksittäistapauksia. Onneksi on havaittavissa, että tietyt ryhmittyvät pyrkivät vaikuttamaan erilaisilla tavoilla ja pystyvät ja pyrkivät näin vaikuttamaan päätöksentekoon. Minä olen osallistunut tämän työn tekemiseen. Minusta se on hyvä askel, Tämän lisäksi on mentävä pidemmälle. Tästä on saatava dynaaminen väline, jota arvioidaan joka vuosi. Ottaen huomioon, että tekniikka koko ajan kehittyy ja lompareiden välineet kehittyvät, on varmistettava se, että tämä on tehokas ja pystytään havaitsemaan, kuka lompaa, kuinka paljon rahaa käytetään ja mihin pyritään. Ja siksi on hyvä, että tämä lainsäädännöllinen sormenjälki eh, voitaisiin havaita, jotta voidaan nähdä, kuinka monen ihmisen kanssa olemme keskustelleet, kuka on mitäkin missä vaiheessa sanonut. Tämä olisi tärkeää. Yksi asia on asian julkaiseminen, toinen asia on kertoa siitä, miten tämä toimii. Kansalaisten on pystyttävä saman tietoa siitä, miten rekisterin voi tutustua, jotta he voivat tarkastella sitä, miten me päätöksemme teemme. Tässä minun ryhmäni tukee tätä tekstiä. The next Peter. Kiitoksia edustaja Overmain, olkaa hyvä. ja Kiitoksia. Kansalaiset voivat osallistua lobbauksen kautta poliittiseen toimintaan ja tästä syystä on väl- yritettävä estää väärinkäytöksiä. Me tarvitsemme siis kipeästi tällaista rekisteriä, ei ainoastaan parlamentissa ja komissiossa, vaan myöskin neuvostossa, sillä lopullisesti päätökset tehdään neuvostossa. Ja toistaisin, että tämä pitäisi olla velvoittava järjestelmä. Lobbarit eivät toimi ainoastaan parlamentin tiloissa, vaan myöskin kuntokeskuksissa, illan vietotilaisuuksissa ja niin poispäin. Vaikka kyse olisi yhden toimijan puolueesta tai ties minkälaisista henkilöistä, niin meidän tulee varmistaa, että nämä yhden hengen toimijat toimivat myöskin avoimesti, kertovat mitä ajavat takaa ja kertovat miten rahoitusta on käytetty hyväksi rahoja, joita heille on valtion kassasta maksettu. Eli näiden syntyneiden kustannusten ja varojen käytön osalta täytyy myöskin avoimuutta vaalia. Kiitoksia. Proszę panie. Bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zabrania głosu. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että saan puheenvuoron. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, kun puhutaan tässä edistyksestä lainsäädäntöprosessissa – Mutta tämä on yksi tärkeä askel tiellä. Meidän pitää ottaa muutkin askeleet vielä myöhemmin ja muutkin ratkaisut tehdä vielä. Joten meidän pitää kysyä sitä, mitä parlamentin jäsenet saavat tehdä. Saavatko lopparit toimia pelkästään parlamentissa, vai saavatko myöskin, ja myöskin pitää olla muissakin toimissa, ja pitääkö nämä muut toimet sitten taas määritellä hyvin suppeasti, Pitääkö tässä vaan pelkästään keskittyä akateemiseen toimintaan? Tässä on aikalaisia kysymyksiä vielä. Kiitoksia. Ja sitten Rova Ek vielä. Olkaa hyvä. Tack, herr talman. Herra puhemies, kiitoksia. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä Euroopan parlamentti on saanut enemmän toimivaltaa, mutta vastuukin on kasvanut ja tämä tarkoittaa, että me kaipaamme todellakin avoimuutta, koska lainsäädäntö koskee yli 500 miljoonaa kansalaista ja monesti kyse on myöskin suurista rahasummista. Rekisterin merkitys on tietenkin suuri, mutta minä toivon, että voisimme päästä eteenpäin esimerkiksi ilmiantajien suojaan liittyen. Me kaipaamme velvoittavaa järjestelmää eikä vapaaehtoista toimintaa. Tällä hetkellä kyse on vapaaehtoisesta järjestelmästä, joten toivon, että voisimme päästä vielä eteenpäin. Meidän tulisi keskustella siitä, mikä olisi eettisesti suvaittavissa olevaa lisätoiminta tai lisätyösarka. Meidän täytyy pyrkiä pääsemään todelliseen avoimuuteen, jota kautta voimme sitten varmistaa demokraattisen luotettavuuden. Kiitoksia. Kiitoksia. Voidaan sitten vetää yhteen keskustelu ja vastaan kysymyksiä. Olkaa hyvä, komission edustaja. Kiitos puhemies. Edustaja Weber esitti tämän oikein. Avoimuusrekisteri, jota hallinnollaan yhdessä. Siitä on oltava ylpeitä. Yhdysvaltain ja Kanadan lisäksi en tunne mitään muuta paikkaa Euroopan unionin lisäksi, missä olisi tällainen lobbaajarekisteri kuin se, joka meille perustetaan. Ja tässä mielessäni ovat myös Euroopan unionin maiden pääkaupungit. Moni puhuja otti esille erään kysymyksen, Götje Hefner muun muassa. Tämä liittyy pakolliseen rekisteriin työryhmässä on tästä asiasta keskusteltu pitkään. Tällä hetkellä emme ole löytäneet oikeus perustaa sille, että yritysten tai intressiryhmien edustajien olisi rekisteröityvä oman työnsä tekemiseksi. Me emme voi kieltäytyä tekemästä yhteistyötä tältä pohjalta näiden elinten kanssa ja siksi me nyt mietimme sitä, voisimmeko positiivisesti motivoida yrityksiä, organisaatioita ja lobbareita rekisteröitymään. Me olemme saaneet paljon aikaiseksi, sillä parlamentin sopimuksella tästä järjestelmästä ollaan tekemässä pakollista. Ja yhteisissä toimissamme neuvoston kanssa tulemme lisäämään painostusta niin paljon, että voidaan nähdä kahdensadan vuoden aikana, miten tämä toimii. Tästä saadaan lisää kokemusta ja mietitään sitä, miten asia voidaan tarkistaa ja saada järjestelmää toimimaan vielä paremmin. Täällä on pyydetty, että pitäisi oikealla tavalla valvoa sitä, miten rekisteröidyt tahot saavat rahoituksensa. Tällä hetkellä komissio jo tekee pistokokeita rekisteriin kirjoittautuneiden osalta ja nämä toimet tulevat lisääntymään sen jälkeen, kun rekisteriä hallinnoidaan yhdessä, eli kaikki rekisteröityneet tahot voivat olla varmoja siitä, että, että jos siellä on jotain vääränlaista, niin tämä kyllä löytyy ja pyydetään oikaisua ja heidät asetaan myös häpeäpallon, jos tarve vaatii. Ja sitten palaan vielä erääseen seikkaan, josta moni puhui, eli että toimielinten, kaikkien kolmen toimielinten pitäisi edistyä tässä asiassa yhdessä. Varmasti kun nyt Unkarin puheenjohtajavaltiona on tehnyt tämän hyvän aloitteen ja sitten nopeasti pääsemme eteenpäin instituutin välisessä vuoropuhelussa neuvoston kanssa niin, että voidaan löytää sellainen ratkaisu, jolla voidaan hallinnoida rekisteri yhdessä tehdä yhteistyötä kolmen toimielimen kesken, niin tämä pyritään yhteisiin tavoitteisiin, niin lisättäisiin EUn eh, e lainsäädäntötyön avoimuutta. Ja sitten viimeinen ajatus, jonka moni otti esille, sen esitti ehkä parhaiten edustaja Cassini. Avoimuusrekisteri ei ole mikään eh, taikatempu, jolla päästään korruptiosta eroon. Tiedämme, että tarvitaan korkeaa moraalia ja kunnosta toimintaa. Nämä ovat keskeiset säännöt, mutta tämä olisi kuitenkin oikein hyvä väline ja indikaattori niille, jotka rekisteröityvät. He ovat valmiita toimimaan sääntöjen pohjalta olemaan avoimia, heillä ei ole mitään piiloteltavaa ja tämän pitäisi olla indikaattorina meille kaikille siitä, että nämä ovat kunnollisia kumppaneita, joiden kanssa voidaan tehdä työtä ja joille voidaan antaa tietoa, voidaan luottaa eh, yhteydenpitoon jatkossakin. Mr. Vice President. Kiitoksia, herra varapuheenjohtaja. Sitten Rova Kyöri, neuvostosta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Minä edustan sellaista maata, joka pystyy olemaan samaa mieltä tässä asiassa. Meillä on 2006 vuodesta alkaen olemassa laki, jolla säädellään lobbaamista. Avoimuus on neuvostolle aina ollut hyvin tärkeä asia. Olen oikein tyytyväinen siihen, että 2008 ja 2009, vaikka emme päässeet lopputulokseen, niin nyt Unkarin puheenjohtajakaudella on päästy todellisesti eteenpäin tässä asiassa, eli että neuvosto on valmis tarkastelemaan eh, toimintaa ja jollain tasolla, koska nyt pitää vielä neuvotella asiasta, se voisi tulla mukaan tähän toimintaan. Me olemme siis valmiita neuvotteluihin ja haluamme miettiä sitä, miten voimme tehdä yhteistyötä. Ja kuten alkupuheenvuorossani jo sanoin, me mietimme sitä, miten jossain poliittisessa julkilausumassa kesäkuussa tästä sitoumuksista me voisimme antaa tietoa, eli emme ole ainoastaan tulemassa mukaan toimintaväliseen sopimukseen. Ja miksi jäsenvaltiot nyt voivat tämän asian hyväksyä tässä vaiheessa. Tämä on nyt selvästi edistysaskel aikaisempaan verrattuna. No, tämä onnistuu nyt siksi, että neuvosto ei ole sellainen, johon kohdistuisi lobariden toimintaa. Tästä ei ole kovin paljon esimerkkiä. Pikemminkin pyritään lobbaamaan jäsenvaltioita ja niiden hallituksia, hallitusten elimiä. Eli neuvostoon ei kohdistu samanlaisia lompauspaineita kuin komissioon tai Euroopan parlamenttiin. Ja minä luotan siihen, hyvä puhemies ja hyvä komission jäsen ja hyvät MEPit, että me pystymme tekemään hyvää yhteistyötä. Varmasti neuvottelujen jälkeen me pystymme antamaan tämän poliittisen julkilausuman. Kiitos. Madame Jury and... Kiitoksia, Rova Köri. Ja sitten lopuksi vielä edustaja Cassini, olkaa hyvä, meidän esittelijämme. Solo per qualche precisazione. Vain pelkkä muutama tarkennus. Minäkin haluaisin mainita sen asian, että tämä sopimus on päätetty paljon ennen kuin tämä eh, englantilaisten journalistien asia tuli esille. Joten yksi suurimpia lehtiä Italiassa tällä hetkellä tekee pilkkaa Euroopasta. Muun muassa Korjärjellä seura tekee näin. Ja tällä tavoin oikeastaan luodaan epäluottamusta Eurooppaan. Mutta tämä sopimus tehtiin jo paljon aikaisemmin kuitenkin. Vaikka tämä keskustelu on vähän myöhässä, mutta kuitenkin tämä keskustelu käydään sen skandaalin jälkeen. Mutta oikeastaan tämä teksti onkin sama, mikä tehtiin jo aikaisemmin. Ja toinen kommentti on sitten tämä pakkokysymys. tämä on pakollinen tämä luettelo. Kuka haluaa lopata täällä, hänen pitää kirjautua tähän näin. Ei se mitään tarkoita sitä, että kaikkien kansalaisten ja kaikkien yritysten pitää tähän kirjautua. Mutta jos joku meppi eh, haluaa tavata jotain edustajaa, jonkun alan edustajan, niin hän sanoo sitten, että hänen pitäisi rekisteröitymään, sitten tulla keskustelemaan MEPin luokse. Ja sitten tulevaisuutta ajatellen, tässä on työryhmä kyseessä, ja tässä työryhmä pitää antaa paljon toimitilaa vielä, ja totta kai pitää myös ottaa yhteyttä lopareihin tämän työryhmän töiden yhteydessä. Tämä ei pelkästään esittelijän tehtävä, vaan puheenjohtajakin voi tehdä näin. Joten kyllä varmaan tässä tulevaisuuden työssä voidaan ottaa huomioon näitä ehdotuksia vielä. Ja sitten viimeinen asia vielä, tähän sopimukseen liittyen komission suuntaan ja myöskin Unkarin puheenjohtaja maan edustajan suuntaan, että totta kai neuvoston tavallaan täällä on toinen kamari täällä lainsäädäntötoiminnassa. Joten tässä myöskin rekisteröinti tarkoittaisi sitä, että näin paremmin nähtäisiin oikeastaan tässä, kuinka Euroopassa on oikeastaan hallitus, jossa on myös valtion edustajia, mutta myöskin kansalaisten edustajia toiminnassa. Ja tietenkin neuvosto eh, edustaa valtioita siis, ja me edustamme kansalaisia, mutta kuitenkin nämä molemmat pitäisi ottaa yhteen. Kiitoksia. Kassini. Kiitoksia edustaja Kasini. Ja näin tämä keskustelu tästä Kasinin mietinnöstä on päättynyt ja äänestämistä huomenna 12.30. Seuraava aiheemme on suullinen kysymys. Ydinturvallisuus 25 vuotta Tsernobylin onnettomuuden jälkeen. Ja annan puheenvuoron